Heidän pitäisi saada pakolaistatus myös Nepalissa. Ja tulen jatkossa kertomaan ja raportoimaan teille kaikista mahdollisista kehityskuluista. Paljon kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan, kunhan olemme keskustelleet kolmannesta asiasta eli Zimbabwen tilanteesta. Ja puheenvuoron saa uudemman kerran edustaja Paskoa. Olkaa hyvä. E, spôsobom vládnutia roberta mugabeho a jeho. kiitoksia arvoisa puhemies ei ole ensimmäinen kerta että me keskustelemme mugaben toimista jo vuonna kaksituhatta kahdeksan hyväksyimme päätöslauselman ja me vai, vaadimme silloin sanktioiden käyttöönottoa ja syynä silloinkin olivat hallituksen toteuttamat kansaan kohdistuneet ihmisoikeusrikkomukset Ihmisiä on pidätetty, kidutettu ja Mugabe pelkää, että maassa voisi syntyä todellinen poliittinen kilpailu ja he menettäisivät otteen ja joutuisivat kantamaan vastuun tästä vuosia kestäneestä ihmisten sortamisesta ja sen varojen kavaltamisesta. Me toivomme, että Euroopan unionin toimenpiteet johtaisivat maan vapautumiseen tästä terrorihallinnosta. Robert Mugaben nimittämän lähettilään aseman tunnustaminen Euroopan unionissa olisi loukkaus, ja tästäpä syystä meidän tulisi poliittisin keinoin pyrkiä vaikuttamaan maan demokratiakehitykseen. Kiitoksia. Jeffrey Van Kiitoksia. Seuraavana edustaja Van Orden. Uh, thank you, Chairman. Well, since I... Kiitos puhemies. Koskapa olen ollut 12 äh, vuotta tässä parlamentissa, me olemme yrittäneet auttaa Zimbabwen äh, ihmisiä saamaan parempaa elämää ja optimismia tulevaisuuteen. Voin todeta nyt äh, kaksi asiaa. Niin kauan kun Mugabe on vallassa, ja häntä suojelee Tsanun puolue ja turvajoukot, niin silloin siellä työskennellään vain hänen oman rikkaastumisensa puolesta ja silloin kansan tulevaisuudella ei ole toivoa. Toisekseen ajattelen tässä Etelä-Afrikkaa ja muita naapureita, jotka voisivat tukea Zimbabwen kansaa saamaan aikaan muutoksia. Ja ehkäpä nyt vihdoin viimein saadaan siirtymää aikaiseksi. Mugaben Mugabe on oikeastaan paniikissa ja se näkyy siitä, että turvajoukot ovat lähteneet sortamaan ja pahoinpitelemään ihmisiä ja että oppositiopuolueet eivät ole saaneet näkyä. Ihmisiä hakataan ja pidätetään. Mugabe on erityisen äh, hermostunut nyt kahdesta asiasta. Hän on nähnyt, mitä hänen kaverilleen Gaddafille on käynyt ja viikko sitten Etelä-Afrikan kehitysyhteistyö, johon kuuluu myös Etelä-Afrikka ja muut Zimbabwen naapurit ovat korottaneet ääntään ja ilmaisseet huolenaiheensa Zimbabwen väkivaltaisuuksista ja vaatinut väkivallan lopettamista ja että kaikki, kaikkia sopimuksia noudatettaisiin ja että saataisiin kunnolliset vapaat vaalit Zimbabween. Me vetoamme Euroopan hallituksiin ja EU-hun, e että tehostaisimme toimiamme niin, että nopeammin saataisiin muutos aikaiseksi Zimbabween niin, että saataisiin vapaat ja reilut vaalit ja että ihmiset voisivat elää rauhassa todelliseen muutokseen tarvitaan erityistoimenpiteitä, jotka kohdistetaan nimenomaan Mugabeen ja hänen lähiympäristöönsä, eikä EUn tule millään muotoa hyväksyä Mugaben yksipuolisesti nimittämään lähettilästä. Siinä vaiheessa, kun Zimbabwessa on oikeusvaltio ja todellinen demokratia, voin olla ihan vakuuttunut siitä, että EU ja kansainvälinen yhteisö tulee antamaan avokätisesti tukea. Kiitos. Thank you, Mr. Van Orden. Kiitos. Seuraavana edustaja Sargentini. Dank u, voorzitter. Kiitos, puhemies olen ollut kymmenkunta vuotta mukana Zimbabwen tilanteessa. Olen työskennellyt Amsterdamissa kehitysyhteistyössä ja olen tavannut paljon zimbabwelaisia ihmisoikeusaktivisteja. Ja äh, olen halunnut, että he tulevat tänne ei ainoastaan kertomaan tarinaansa ja tutustumaan ihmisiin, vaan siksi, että he pääsisivät pois Zimbabwesta. Yksi ihminen, jonka silloin aikoinaan tapasin, oli Evo Komo, josta myös tässä päätöslauselmassa puhutaan. Hän on ihmisoikeusaktivisti, joka on vuosikausia jaksanut taistella eikä ole menettänyt intoaan. Ja juuri näiden, tällaisten ihmisten puolesta me teemme näitä päätöslauselmia. Ollakseni äh, rehellinen, en usko, että Mugabe menettää yöuniaan meidän päätöslauselmiemme puolesta. Mutta meidän täytyy jatkaa meidän työtämme niin, että oppositio jaksaa jatkaa työtänsä. Mitä muuta me voimme tehdä nyt sitten muuta kuin ylläpitää sanktioita, niin minä haluaisin sanoa, että myös äh, Kimberleyn prosessi, ää, äh, täytyy, sitä täytyy tiukentaa sillä tavalla, että Zimbabvesta tulevat timantit eivät ole kaupan. Niin sen vuoksi, että siellä rikotaan äh, ihmisoikeuksia, sorretaan ja timanttikaivoksissa käytetään lapsityövoimaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Meidän äh, osallistuminen Zimbabween on tunnettua, mutta pitääkö meidän kerta toisensa jälkeen äh, puhua näistä asioista uudelleen? Danke Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Ojuland. Kiitoksia puhemies. On valitettavaa, että ihmisoikeustilanne on pahentunut viime kuukausien aikana Zimbabwessa. Ja erityisesti kyse on siitä, millä tavalla maan yhtenäishallitus on toiminut. Euroopan parlamenttiin pitää vaatia Sanu PFn ja aktivistien toimet. Me tiedämme, että ihmisoikeusaktivistien asuntoja on tutkittu ja tuhottu. Meidän tulisi pyrkiä estämään Mugabea hyökkäämästä kansansa vastaan ja varmistamaan, että Zimbabwessa tilanne todellakin muuttuu ennen kuin tukea jatketaan. Mutta kansalle pitäisi antaa myöskin ilmaisun vapaus ilman, että heidän pitäisi pelätä, että heitä sorsitaan, vangitaan tai kidutetaan. Ja ne, jotka ovat sortuneet tällaiseen rikolliseen toimintaan, niin heidät pitäisi saattaa tästä edes vastuuseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Ana Gomes. No Kiitos, että sortoa, jota harjoitetaan Zimbabwessa, on osoittaa, että siellä on ongelmia, jotka ovat ilmenneet voimakkaasti ennen tulevia vaaleja. Kansainvälisen yhteisön me emme voi kansainvälisenä yhteisönä, emmekä EUna eikä EUn parlamenttina hyväksyä niitä julmia sortotoimenpiteitä, joita on to tehty Zimbabwen viranomaisten toimesta esimerkiksi MDC-puolueen jäseniä kohtaan. Siellä on loukattu aktivistien ihmisoikeuksia vastaan kansalaisjärjestöissä, kansainvälis- kansalaisjärjestöjen toimistoihin on tunkeuduttu, niitä on rikottu, on harjoitettu, pelot- on tehty pelottelukampanjoita meidän ja on todella käynnistetty terrorisoiva kampanja niitä kohtaan, jotka eivät halua allekirjoittaa asiakirjoja, joissa puhutaan sanktioista, joita on äh, ehdotettu Mugaben äh, viranomaisia vastaan tai ne, jotka eivät halua, että järjestettäisiin vapaat vaalit. Kiitos. Seuraavana edustaja Keli. Ensinnäkin äh, puhun kollegani nimissä – jonka oli tarkoitus puhua täällä tänä iltapäivänä. Tähän aiheeseen liittyen nämä kolme eh, asia, josta tänä iltapäivänä olemme käsitelleet, niin tämä on se ehkä se kaikkein kuvottavin asia ja inhottavin. Robert Mugabe on ollut vallassa aivan liian kauan. Hän toimii diktatorisesti ja brutaalisti ja sortaa omia kansalaisiaan. 2009 perustettiin demokratiaa tukemaan tämä elin, mutta se ei ole onnistunut työssä. Viime kuukausina häirintä ja mielivaltaiset pidätykset ja ihmisten katoamiset ovat vain lisääntyneet ja todennäköisesti ihmisiä on myös teloitettu. Mielestäni tämä ei ole millään muotoa hyväksyttävää. Kansalaisjärjestötkään eivät ole säilyneet täältä sieltä niiden jäseniä on pidätetty, joten on hyvin selvää, että meidän on ryhdyttävä toimiin tätä diktaattoria vastaan. Ja kuten täällä on sanottu, niin ainakin Afrikan unioni on nyt ryhtynyt jonkinnäköisiin toimiin tai keskusteluihin, ja tämä ehkä antaa nyt Euroopan unionille mahdollisuuden rinnakkain heidän kanssaan käyttää kaikki mahdolliset diplomaattiset voimat, mitä meillä on käytettävissämme, niin että voimme varmistaa sen, että että ensinnäkin Mugabe äh, lopettaa nämä teloitukset ja pidätykset ja toisekseen, että perustuslaki äh, hyväksytään niin, että kansalaiset saisivat vapauden ja sitä kautta vapaat vaalit ja voitaisiin perustaa demokraattinen vapaa hallitus. Mr. Kelly. Mr. Ta- Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Tavares. Obrigado, presidente. Bem, quer dizer, todos sabemos que... Kiitos. Arvoisa puhemies. Vuonna 2008, kun sovellettiin vuoteen 2009 asti sitä, että olisi jaettu valtaa pääministeri Tsvangirain ja, ja Mugaben hallinnon kanssa, ei ollut mitenkään parempi sopimus, e-, eli siis jakaa valta Mugaben ja MEDCn kanssa. Tämä oli kuitenkin jonkinlainen yritys eteenpäin, mutta Mugabe jatkaa pelottelukampanjaa ja tällä hetkellä se myös haluaa saada oppositiovoimat hajalle parlamentin alahuoneessa erityisesti, mutta pari minuuttia sitten sain kuulla, että on taas käynnistetty väkivaltaisia kampanjoita niitä ihmisiä vastaan, jotka ovat olleet muistotilaisuudessa muistamassa MDC-puolueen ryhmän puolesta henkensä menettäneitä uhreja. Meidän täytyy muistaa, että Mugabe on pyrkinyt nimittämään, on halunnut nimittämään eu suurilähettilääksi henkilöä, mutta hän ei ole noudattanut demokraattista prosessia. Kiitos seuraavana ryhmien puolesta. Edustaja Kaczmarek EPPn puolesta. Państwo. Nie wszyscy w Zimbabwe będą szczęśliwi z powodu dzisiejszej debaty, gdyż za kilka dni... Niin. Äh, Mugabe ei varmastikaan ole onnellinen äh, Zimbabwessa tämän päivästä keskustelusta sen vuoksi, että siellä on pian kansallinen pyhäpäivä. Ja kansalaiset eivät välttämättä tästäkään tule äh, nauttimaan. Ongelma on se, että kansalaiset eivät voi tehdä minkäännäköisiä demokraattisia päätöksiä, vaan koko tämä vallanjakosopimus eh, olisi mahdollista hyväksyä, mikäli tietyt ennalta ehdot hyväksyttäisiin. Yksi tällainen ennakkoehto on se, että ihmisoikeuksien eh, noudattaminen parantuisi. Sen vuoksi me käsittelemme juuri ihmisoikeuskysymyksiä Zimbabissa. Kukin voi miettiä sitä, ovatko tällaiset eh, välineet, tällaiset rajoittavat välineet hyviä välineitä, mutta me emme voi hyväksyä, että että ne, jotka haluavat demokratiaa, heitä sorretaan. Kiitos SDn puolesta edustaja Arsenis. Kiitos paljon arvoisa puhemies. Mugabeen puolue samoin kuin hänen mekanisminsa, niin kuin muut edustajat ovat täällä sanoneet, hyökkää kaikkia niitä vastaan, jotka taistelevat demokratian ja demokraattisten vapauksien puolesta Zimbabwessa ja, siirty, ja, ja sen puolesta, että siirryttäisiin demokraattiseen hallintoon. Mitä on tapahtumassa Afrikassa? Me olemme puuttuneet asioiden kulkuun, yrittäneet puuttua useaan otteeseen asioiden kulkuun. Me olemme myös joskus onnistuneet estämään – väkivaltaisuuden lisäksi, lisääntymisen niin ja olemme <clears throat> myös voineet myötävaikuttaa siihen, että demokratiaan on siirrytty. Meillä on täällä velvollisuus auttaa, jotta vapaat vaalit voidaan järjestää demokraattisesti. Se on erityisen tärkeää kuus, vuodesta 67 vuoteen 90 vuoteen 1974 meillä oli Kreikassa diktatorinen hallitus, mutta me, se oli kuitenkin antoi paljon toivoa silloin, kun junta saatiin kaadettua ja se antoi paljon toivoa aktivisteille ja meidän täytyy jatkossakin tuomita Mugabe kuin myös hänen lähipiirinsä. Meidän täytyy auttaa Zimbabwea siten, että se voi rauhallisesti siirtyä demokratiaan. Tanok on behalf. Kiitos ECR puolesta edustaja Tanok. Herra puhemies, me tuemme Kimberley-prosessia. Näin haluamme varmistaa, että niin sanottuja veritimantteja ei markkinoille tule, mutta Zimbabwen viimeaikainen kehitys on huolestuttava. Matthew Jamba Kongon edustajana Kimberley-ryhmän puheenjohtajana on kuitenkin päättänyt, että näitä timantteja voidaan myöskin myydä, myydä eteenpäin. Me tiedämme, että monet ovat joutuneet luopumaan omista asunnoistaan, ihmisiä on murhattu, raiskattu ja niin poispäin. Mugabe hyötyy tästä timanttikaupasta, se pystyy pitämään hänet vallan kahvassa. Ja minä tästä syystä vaadin, että Euroopan unioni ottaa Kimberley-prosessin yhteydessä tämän asian esille ja pyrkii tekemään kaikkensa, jotta tilanne muuttuisi. Olen pitkään vaatinut vastaavanlaista järjestelmää kuin Kimmeli-prosessia vaalimaan muitakin luonnonvaroja kuin timantteja. Olen jäsenensä, jäsenenä Human Rights NGO-formissa ja siellä yritetään todellakin tehdä jotain, millä saataisiin aikaiseksi muutoksia Zimbabwessa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Preda. Minä haluaisin aloittaa sanomalla, että joka kerta kun kuulen puhuttavan Mugabesta, niin minä ajattelen Ceausescua 80-lukua Romaniassa. Gaddafi, Muga, Gaddafi ja Mugabe olivat Ceausescun vakituisia vieraita. Ja minä, täällähän muistutettiin se yhteys, joka valitsee Mugaben ja Gaddafin välillä. Minä olen sitä mieltä, että Mugabe on ottanut opikseen jotain Ceausesculta ajattelen tässä sitä vihaa, jota hän tuntee kansalaisyhteiskuntaa ja sen edustajien vastaan. Kansalaisyhteiskuntaan edustajia hän on pidätetty ja 19. helmikuuta viimeisimmät pidätykset tapahtuivat ja heitä syytetään petoksesta. Siinä on suuret riskit ja heidät voidaan tuomita kuolemaan. Tässä on rangaistus. Ja ainoa, ainut virhe, jonka he tekivät, oli se, että he puhuivat siitä, mitä tapahtui Egyptissä ja Tunisiassa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

Edellinen Zimbabwe-keskustelu käytiin viime lokakuussa ja sen jälkeen ei ole mitään tapahtunut. Työttömyysaste on 90 prosenttia, elinien odote on hyvin pieni, ihmisillä ei ole pääsyä perusterveydenhoitoon ja näemme hyvin selvästi, että sopimus Mugaben ja Tsvangirain välillä ei vastaa odotuksia. Tilanne Zimbabwessa ei ole muuttunut, mutta tilanteet tämän maan naapurimaissa ulkopuolella ovat muuttuneet. Katsoen esimerkiksi, mitä Pohjois-Afrikassa on tapahtunut. Välimatka ei ole niin suuri mitä tapahtuu sitten taas norsulu rannikolla osoittaa, että demokratia ei tunne mitään maantieteellisiä rajoja. Meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta voisimme pysäyttää demokraattisen opposition sortamisen ja vainoamisen. Puoli vuotta sitten sanoin, että Zimbabwella ei ole eh, varaa ylläpitää tällaisia keinotekoisia ongelmia. Kiitos. Seuraavana edustaja Bussoi. Stimați colegi, în calitate de membru al delegației privind relațiile cu... Hy, arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Minä uskon vakaasti siihen, että Rova Astonin pitäisi ottaa tiukemmin kantaa niihin painostus- ja uhkaustoimenpiteisiin, joita Hararen hallinto mielivaltaisesti harjoittaa. Sen pitäisi myös, hänen pitäisi myös pyytää, että kaikki perusvapaudet toteutuisivat ja niitä noudatettaisiin, koska Hararen hallinto on lähtenyt virallisesti kansainväliselläkin tasolla väkivallan ja sorron tielle. Kaikki olemassa voimassa olevat lait, jotka ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia, jotka ovat ihmisoikeuksien vastaisia, ihmisoikeuksien vastaisia, ovat Zimbabwessa voimassa. Me olemme sitä vielä, että Etelä-Afrikkakin voisi puuttua enemmän asioiden kulkuun, että Zimbabwen saataisiin demokratia. Kiitos. Romania on enemmänkin tarjolla, koska seuraavana edustaja Basescu saa puheenvuoron. Kiitos paljon arvoisa puhemies. Zimbabwen tapahtumat ovat me hälytys ihmisoikeustilanteelle koko Afrikan mantereella. Jos ajatellaan kesäkuun vaaleja, presidentti Mugabe on käynyt pelottelukampanjaa joitakin ehdokkaita kohtaan. Satoja hallituksen virkamiehiä, aktivisteja, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, opposition jäseniä on perustettu viime kuukausina. Tätä ei voi enää sietää. Sen lisäksi Mugabe on mm, lykännyt ensi vuodelle demokraattisen perustuslain laatimisen uusi laki olisi voinut taata avoimet demokraattiset vaalit. Taloustilanne, talouden tilanne tässä maassa on kärsinyt myös rajusti näistä toimenpiteistä. Presidentti tukee kaivosteollisuuden kansallistamista, joka on talouden tärkein sektori Zimbabwessa. Tämän Tämä on erittäin huonoa, koska kansainväliset investoinnit tällä sektorilla olisivat vakauttaneet tätä valtiota talouskriisin jälkeen. Now I will give the floor to Mr. Repo. Kiitoksia seuraavana edustaja Repo. Eh, Zimbabwessa presidentti Mugabe ja ZANU PF-puolue eivät ole onnistuneet noudattamaan vuonna 2009 tehdyn poliittisen kokonaissopimuksen ehtoja. Zimbabwe ei ole pystynyt siirtymään demokratiaan poliittisten vastustajien pelottelu mielivaltaiset pidätykset ja katoamiset ovat vain lisääntyneet selvästi viime kuukausina. ponnistelut vakauden luomiseksi eivät kanna hedelmää

Rodesiasta isäni kolme siskoa toimi siellä. He eivät koskaan kirjoittaneet, että ihmisten Rodesiassa olisi pitänyt kärsiä. Se, mitä me tänä päivänä tästä maasta kuulemme, on sietämätöntä. Rodesia, myöhäisempi Zimbabwe, oli eteläisen Afrikan viljakamari mutta diktaattori Mugabe on romuttanut tämän koko alueen ja viljakamarista on tullut nälkämaa. Kiitän siitä, että tämä on otettu esityslistalle tänään. On todella sietämätöntä, että Mugaben kaltainen diktaattori on saanut Zimbabwen kansaa näin kauan terrorisoida. Ja minä uskon, että tämän tilanteen lopettamisen avaimet ovat Etelä-Afrikan käsissä. Niin kauan kuin Etelä-Afrikka ei tätä diktaattoria tuomitse, niin hän voi jatkaa kansansa terrorisoimista. Paljon kiitoksia. Ask Vice President of the European Commission. Seuraavana komission puolesta, olkaa hyvä, komissaari Sessovis. Members, I think we all would agree that Zimbabwe and uh, kaikki ovat samaa mieltä varmasti siitä, että Zimbabwe ja sen ihmisoikeusrikkomukset ovat olleet aivan liian kauan meidän esityslistallamme. Aina kun äh, siellä tapahtuu jotain äh, hyvää tai jotain hyviä äh, toiveita, niin se rikotaan poliittisella väkivallalla. Näin on käynyt muutama viikko sitten, muutama kuukausi sitten, ja sen vuoksi Euroopan unionin piti uudistaa toimenpiteensä, sanktiotoimenpiteensä. Te olette tehneet sen hyvin me teimme tällä, halusimme tällä edellä osoittaa, että olemme kriittisiä ja pidämme tärkeänä tätä sopimusta, joka oli tehty hallituksen ja puolueiden kanssa siitä, millä tavalla maassa toimitaan jatkossa. Mutta me emme tule perumaan päätöstämme ennen kuin maassa on todellakin tapahtunut jotakin. Poliittinen väkivalta on lisääntynyt Zimbabwessa viime kuukausina. Maaliskuussa EU ilmaisi huolenaiheensa siitä, mitä se kutsui poliittiseksi häirinnäksi ja väkivallaksi. Tässä yhteydessä EU pitää hyvänä SADEC-huippukokousta, joka pidettiin 31. maaliskuuta. Ja tässä SADEC vaatii välittömästi sortamisen ja väkivallan lopettamista ja kehottaa Zimbabwen hallitusta ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin, jotta saataisiin aikaan vaalit ja että vaalit voitaisiin järjestää Sadekin periaatteiden mukaisesti, että ne olisivat demokraattisesti ja että Etelä-Afrikasta voisi tulla tarkkailijoita muiden muassa. Sadekin ja Etelä-Afrikan sovittelu ja neuvottelut ovat avain tilanteen laukeamiseen. Etelä-Afrikka sovittelijana yhdessä Sadekin kanssa äh, kykenee äh, neuvottelemaan tästä sovinnosta. Tällä hetkellä pyritään ylläpitämään vuoropuhelua hallituksen kanssa, eikä meidän tule vaarantaa EU-lähettilän tilannetta Hararessa. EU tulee jatkossakin antamaan tukea Zimbabwen kansalle. Me haluamme selkeästi tuoda esiin, että olemme kovia hallitusta kohtaan, mutta haluamme tukea kansaa. 365 miljoonaa Äh, on sinne annettu suurin piirtein ja me olemme suurin äh, tuen antaja. Erikoistuneet kansalaisjärjestöt äh, ja EU, esimerkiksi perustuslaillista uudistusprosessia, ja ihmisoikeusohjelmiin on myös panostettu ja toivomme, että kaikki kansainvälinen painostus johtaa loppujen lopuksi vapaisiin ja reiluihin vaaleihin Zimbabwessa ja että hyvin vaikea tilanne normalisoitusi. Kiitos. And I thank you, Mr. Commissioner. Kiitokset teille, arvoisa komissaari. Hyvät kollegat, täten päätämme keskustelun Zimbabwesta ja nyt voimme siirtyä äänestyksiin. Ensimmäisenä äänestämme Ai Weiwein tapauksesta. Kuusi päätöslauselman luonnosta on pöydällä. Aloitamme tästä yhteisestä tar-